huokenisivät. Nyt voimme siirtyä äänestämään. Viiden ryhmän päätöslauselma ehdotus kohta yksi alkuperäisteksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viides osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuudes osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohdan kolmen jälkeen tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kohta neljä kolmessa osassa nimenhuuto äänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4, kohta 5, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta kuusi, kaksi osaa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 kohtaan 7. Nimenhuuto Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kolme osaa, kaikki äänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohdan seitsemän jälkeen tarkistus kuusi, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta yhdeksän, alkuperäisteksti, neljä osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäsosa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohden 10 jälkeen tarkistus 8. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 11. Alkuperäinen teksti. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 12, alkuperäinen teksti, kolme osa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ka- tarkistus 10 nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 13. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 14. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15, tarkistus 12, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohdan 15 jälkeen tarkistus 13, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kautta A, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten otsan kappale B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. on kappale C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon tekstilaatioille. Dear colleagues, before... Hyvät kollegat, ennen kuin aletaan äänestää, niin lyhyt henkilökohtainen huomio. Jotkut tiedätte, että nyt olen Italian vaaleissa 15. lokakuuta vihreiden pääehdokas, siis mikä tarkoittaa, että lähden parlamentista, mikä tarkoittaa, että nyt viimeistä kertaa olen puhemiehenä, varapuhemiehenä äänestyksessä. Ja haluaisin sanoa kiitos Lyhyet kiitossanat näistä kahdeksasta vuodesta, jotka olen tehnyt kanssanne työtä monien teistä kanssanne tässä parlamentissa jakaen yhteistyön hengen, joka meitä yhdistää vastakkainasettelun sijaan ainakin suurinta osaa. Ja myöskin kolmesta vuodesta yhtenä varapuhemiehenä ovat olleet erittäin hyviä vuosia minulle ja lupaan, että vien tämän eurooppalaisen hengen, jonka olen kokenut täällä mukana, niin kansal- kansalliseen keskusteluun eh, Itävallan parlamenttiin. Odotan innolla yhteistyötä myös tulevaisuudessa kanssanne, kuitenkin eri tehtävässä, koska tarvitsemme vahvoja kansallisia ja Euroopan parlamenttia. Kiitos kovasti. now. We proceed with the votes and the first... Äänestys sitten herra Valeanin mietintö. Tiettyjen varoisten näiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on saatettu loppuun. Tullaan seuraavaan. Herra Maton mietintö. Ikkatin yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet. Ensimmäisenä tarkistus 34, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 osoittamalla kädellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on tässäkin saatettu loppuun parlamentissa. Seuraavana Rova Hedin mietintö naisten taloudellinen voimaannuttaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla EU:ssa. Kohta kaksi alkuperäinen teksti, niin mehuta äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 9 alkuperäinen teksti kädellä näyttämällä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myöskin hyväksytty. Kohta 15 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Toinen osa, myöskin mehuta-äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 alkuperäisessä tekstissä käyttä näyttämällä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämän haluan tarkistuttaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 21, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa kädellä viittaamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa kädellä viittaamalla puolesta. Vastaan. Tyhjiä haluaisin tarkistuttaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 27 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä sanoisin hyväksytty. Kohta 28 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 31 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Kohta 35, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Nimenhuuto äänestys, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 39 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tämän haluaisin, että tarkistetaan. Äänestys alkaa siis. Päättyy. Hylätty. Kohta 42 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 44 nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 45 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 48 kahdessa osassa, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Kohta 52 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Selvä, tarkistetaan. Kohta 52, toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 56, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Anteeksi. Anteeksi, anteeksi. Palataan kohtaan 55, alkuperäinen teksti, kädellä viittaamalla puolesta. Vastaan. Tyhjiä, hylätty. Tarkistetaan, selvä. Tarkistetaan. Kohta 55. Koneellinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kohta 56, niin menhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi, kohta 57 kahdessa osassa ensimmäinen osa kättä viittaamalla puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Selvä, tarkistetaan, mutta mutta luulen, että se oli aika selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, selvä. Kohta 59 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 61 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 62 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kohta 63 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Johdatasokappale D, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Johdantosan kappale S kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Johdantasokappale A, D, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan mehuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana rouva Jimenez Peseril Barjon mietintö. Selvä. Herra Körder, puhe, työjärjestyspuheenvuoro. Please try again. Try. Yrittäkää uudelleen, mikrofoni päällä, olkaa hyvä. Yeah, okay. Sorry about that. Pahoittelen tätä kollegat. Kollegat varmasti ymmärtävät, että äänestän joskus puolesta, mutta joskus olisi hyvä, että todella järjestelmä toimisi silloin, kun haluan puolesta äänestää. Voisivatko teknikot tarkistaa tämän? Tämä nyt on kumman tahmeaa. To come to your place. Haluatteko, että teknikko tulee paikalle? Joten voisiko joku teknikoista mennä tarkastamaan herra Karvarin äänestyslaitetta? Sitten Rova Jimenez Peseril Pärjön mietintö. Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa. Ensimmäisenä kohta viisi, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, kädellä viittaamalla ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, tämäkin on hyväksytty. Selvä, tarkistutaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän. Alkuperäinen teksti kerralla viittaamalla puolesta. Vastaan tyhjää. Tämäkin hyväksytty. Kohta 17. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Kohta 23. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä. Haluaisin tarkistuttaa tuon. Kohta 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niukasti, mutta hylätty. Kohta 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Kohta 36 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan niin äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kiitos esittelijälle. Seuraava äänestys. Jorva Vosenberg Vrionidin mietintö. Live-valiokunta. Kyberrikollisuuden torjunta. Ensimmäisenä kohta 38. Alkuperäinen teksti. Kädellä viittaamalla puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 78 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Johdotasokappale P, alkuperäinen. Haluatteko tarkistuttaa kohta 78? OK. Äänestys alkaa kohta 78. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdotasokappale P, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tämäkin on hyväksytty. Selvä, sama, hyvin samanlaiset enemmistöt, mutta tarkistutaan. Johdetaan se kappale B, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Se on Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana herra Bytikofferin mietintö EUn poliittiset suhteet asianiin. Ensimmäisenä yksi tarkistus vain esittelijältä kädellä viittaamalla tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. päättyy. Se on hyväksytty. Kiitos myöskin esittelijälle. Kiitos ja hyvää lounasta. Dear colleagues, I would like to ask those of... Hyvät kollegat, haluaisin pyytää teitä, jotka lähdette, että teette sen nopeasti. Voimme aloittaa äänestysselitykset. Kiitos. Dear colleagues. Hyvät kollegat, aloitamme äänestysselitykset. Ensimmäisenä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne.